Please sit down. I think we can start. Käykääpä istumaan, niin voimme aloittaa. First of all, it is a wonderful pleasure. Ensinnäkin on äh, suuri ilo istua täällä edessä Brian Simpsonin vieressä täällä pöydän takana. It was usual a long time ago. Sitä on jo pitkä aika, kun olemme nähneet. Toivon mukaan hän voi yhtä hyvin kuin mekin voimme. Erittäin lämpimästi tervetuloa Brian Simpson, liikennevaliokunnan entinen puheenjohtaja. Ja nyt minä jatkan saksaksi. So, ich, äh, zunächst mal die Koordinatoren. No niin, ensinnäkin koordinaattoreiden kokouksien päätökset äh, tältä aamupäivältä. Teille on jaettu kopiot ja mikäli kukaan kenelläkään ei ole mitään vasten, vastaansanomista, niin kello 17 mennessä nämä katsotaan hyväksytyiksi. Nyt siirrymme sitten äänestämään tästä asetuksen muuttamisesta tavaroita matkusta ja onnettomuutta koskevien tietojen keruun osalta. Esittelijä on Michael Kramer. Hänestä mä tiedän ainakin, missä hän on. Me äänestämme tästä. Ensin tarkistamme äänestyslaitteet. Äänestys alkaa. Onko kaikki kunnossa? Eli ei ole yhtään liikaa äänestäjiä. Eli me äänestämme tästä koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 32 puolesta ei kukaan vastaan ja kaksi tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme, ei, emmepä äänestäkään, vaan me keskustelemme Brian Simpsonin kanssa, joka on EUn merten moottoriteiden koordinaattori. Hän kertoo meille asioiden tilasta ja tolasta tänään EUn merten moottoriteiden osalta. Brian, 10-15 minuuttia saat puhua ja odotamme mielenkiinnolla esittelyäsi. Well, <clears throat> chairman, thank you. Hyvä puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Fine. Okay, <laughs> thanks. Well, thank you very much. Kiitos oikein paljon, Mihail. Hyvä puheenjohtaja, kiitos näistä lämpimistä tervetuloa toivotuksista. Minä olen täällä esittelemässä tätä seikkaperäistä täytäntöönpanosuunnitelmaa merten moottoriteista. Tämä on ensimmäinen toimintasuunnitelma ja tämä on ollut osa merellistä ulottuvuutta TNT runkoverkossa. Valiokunta tietää kaiken TNT verkko runkoverkkopolitiikasta, joten minä en nyt puhu johdannossani tästä politiikasta enempää sen tavoitteista ja ongelmista. Seuraavat 10-15 minuuttia haluaisin käyttää siihen, että puhun tästä toimintaohjelmasta teille. Aluksi haluaisin korostaa, kuinka tärkeä merten moottoriteiden ohjelma, merten moottoriteiden politiikka on liittyen näihin EUn väylähankkeisiin. Tätä on kuvailtu artiklassa 21 TNT 1315 asetuksessa vuodet 2013. Ja siinä puhutaan näistä suuntaviivoista TNT-verkon kehittämisen suhteen. Merten moottoriteiden tulisi tämän artiklan mukaan osallistua siihen, että luodaan eurooppalainen tila. Merten moottoritiet ovat horisontaalinen osa EUn liikenne- ja meriliikennepolitiikkaa. Erittäin tärkeä ulottuvuus on, mikä osa TNT-politiikkaa tämä on. Kiitos meriliikenteen. Neljä 10 prosenttia sisä ja 45 prosenttia kaupasta saadaan liikutettua. Tämä taas johtaa siihen, että runkoverkko ei ole tukossa muualla. Tämä helpottaa logistiikkaketjua ja tuo niin taloudellisia kuin ympäristöllisiä hyötyjä. On sanomattakin selvää, että meriliikenne on tärkeässä roolissa – sen suhteen, että luodaan yhteyksiä EU-sisämarkkinoilla kuin myös EUn ja kolmansien maiden välillä. Meillä Euroopassa on yli 800 rautatie Roro-yhteyttä. Ne päätyvät satamin ja ovat yhteydessä satoihin saatavin kansainvälisesti. On arvioitu, että vuonna 2020 saatavissa EU-ssa käsitellään 3,8 miljardia tonnia tavaroita ja niitä näitä on siirrettävä eteenpäin joko promulla rautateitse tai autoteitse. Nämä ovat tärkeä osa runkoverkkoa ja nämä vastaavat kahta kolmesosaa kaikesta Euroopan liikenteestä tavarankuljetuksessa. Euroopan satamat ovat yhteydessä 800 000 yritykseen ja nämä ovat työllistämässä suoraan ja epäsuoraan noin kolme miljoonaa ihmistä kun minulle annettiin tämä rooli, tämä koordinaattorin rooli eurooppalaisten merten moottoriteiden suhteen, niin jotkut teistä kenties olivat läsnä viime vaalikaudella, kun minulle annettiin tämä rooli. Tenteen suhteen on arvioitu, että kaksi vuotta ennen kuin toimikauteni päättyy, minun olisi esiteltävä teille selkeä täytäntöönpano-ohjelma ja toimintasuunnitelma merten moottoriteiden suhteen. Tämä olisi hyvä olla tärkeä osa meriliikennepolitiikkaa Euroopan unionissa. Siksi minä olen täällä ystävien edessä Euroopan parlamentissa kertomassa suunnitelmista. Tämä asiakirja on ainoastaan alkusoittaa teidän anti myös jäsenvaltioiden ja sidosryhmien panostus on tärkeää, jotta tätä asiakirjaa saadaan eteenpäin ja jotta voidaan määritellä, miten merten moottoriteiden toimia suunnitellaan. Siinä vaiheessa, kun kuuleminen on, kuulemiset on saatu loppuun, niin meillä on selkeä suunta sen suhteen, mihin me tulemme viemään merten moottoriteitä. Tämä näiden hankkeiden tulee olla selkeästi orientoituneita ja siinä vaiheessa meidän, meillä on myös tieto siitä, kuinka paljon varoja on käytettävissä. Mihin tämä asiakirja perustuu? Tässä on kolme kehityspilaria rahti, laivarahti ja satamia varten, ja nämä ovat minun määrittelemät prioriteetit. Ensimmäinen koskee ympäristöä, toinen koskee ö, meriliikenteen mukaan ottamista logistiikkaketjuun, ja turvallisuus, inhimillinen tekijä merirahtiliikenteessä. 2016 vuonna oli merkittäviä kuulemisia, sidosryhmät, jäsenvaltiot ja parlamentin jäsenet olivat mukana. Minä järjestin neljä foorumia ja silloin käsiteltiin näitä minun mainitsemia politiikan aloita. Mikä oli näiden kokousten taustaajatus? me halusimme saada mahdollisimman laajan palautteen sidosryhmiltä liittyen siihen, mitä tulevaisuuden tulisi tuoda ja minkälaiseen budjettiin ohjelman tulisi nojata. Tämä asiakirja, jonka julkaisen tänään, vetää tämän kaiken yhteen. Minä haluaisin korostaa kaiken tärkeimpiä asioita nyt. Ensimmäinen prioriteetti, ympäristö. Tämä on erittäin tärkeä osa-alue ja on tärkeää nähdä, että meriliikenteessä on säännelty päästöt ilman ilman päästettävät päästöt. Merten moottoritiet voivat olla tärkeässä roolissa ympäristöpolitiikassa ja ne liittyvät, tämä liittyy ilmalaatuun, siihen, että teollisuus pystyy vaikuttamaan ilmanlaatuun ja siihen, että hallinnoidaan rikkipäästöjä. Tämä auttaa myös sitä, että kehitetään eteenpäin nesteytetyn maakaasun ja metanolin käyttöä. Ja tämä mahdollistaa sen, että katsotaan sitä, kuinka voidaan vähentää nesteytetyn maakaasun varastointikustannuksia, lisäksi työskentely, käytön tehokkuuden ja fossiilisten polttoaineen vaihtoehtojen kehittämisen kanssa. Me pyrimme kehittämään edelleen ilman pilotti käsittelyjärjestelmiä liittyen pilsivesiin kierrätykseen ja siihen, että harmaa vesi ja likavesi saadaan kierrätettyä. Tavoitteena on parantaa turvallisuutta, mutta koulutusohjelmat ovat vielä tarpeen, että voidaan parantaa maailmanlaajuista turvallisuutta ja voidaan välttää myös saastumista. Vihreän meriliikenteen rahoittaminen on myös tärkeässä roolissa. Toinen prioriteetti on se, että meriliikenne otetaan osaksi logistiikkaketjua. Toinen kehityspilari käsittelee tätä aihetta. Merten moottoritiet on hyvä mahdollisuus siihen, että saadaan tehokkaat, tehokas rahtiliikenne, tehokas sataman käyttö. Tämä on, eri, tämä on eräs tärkeimmistä prioriteeteista, niin on tärkeää, että tehokkaat meriliikenne käytävät yhdistävät laivaväylät ja maanpäälliset väylät. Ratkaisujen on oltava toimivia niin merten kuin maanpäänä. Sidosryhmillä on erittäin suuret odotukset sen suhteen, että tuetaan meriliikennettä eteenpäin ja autetaan satamajärjestelyjä ja meriliikennettä sen suhteen, että voidaan parantaa tavaravirtaa siten, että voidaan parantaa yhteentoimivuutta, voidaan myös kehittää viestintäteknologioita ja muita teknologioita eteenpäin siten, että alukset, satamat ja muut tahot voivat sopivilla teknologioilla vaihtaa tietoja. Tämä liittyy niin yleisen logistiikkaan kuin myös rahdin käsittelyyn syrjäisimmät seudut. Tiedän, että monet tulevat kiinnittämään huomiota siihen. On tärkeää, että saarialueelta on myös yhteydet mantereille tai syrjäisiltä alueilta siten, että tämä ei jää runkoverkon ulkopuolelle. On mietittävä, mikä on vaikkapa Irlannin rooli. Tässä tulee näitä nestekaasutankausasemia esimerkiksi harkita. Kolmas asia liittyy turvallisuuteen ihmisen näkijän. Tämä on kolmas pilari ja tämä on tärkeä osa suunnitelmaa. Jälleen kerran voidaan nostaa esille useita eri elementtejä. Turvallisuus merellä, turvallisuus satamassa, liikenteen hallinta ja koulutus, joka liittyy nimenomaan tähän inhimillisen tekijän. Tässä on tietty määrä tavoitteita, joita tulisi saavuttaa merten moottoriteiden ohjelman avulla se, että voidaan suunnitella toimintaa eteenpäin ja tehdä harjoituksia tietyllä alueella koskien hätätilanteita ja evakuointeja. Tämä inhimillinen tekijä. Se, että vähennetään riskejä, joka liittyy inhimilliseen erheeseen. Se, että kehitetään osaamista ja luodaan kokonaisvaltainen lähestymistapa asiaan siten, että kulkijoilla olisi selkeä perusosaaminen vaikkapa oikeudellisten asioiden ja kaupallisten tietojen suhteen. Ja lisäksi koulutetaan uusiin teknologioihin, muun muassa nestetetty maankaasuun. Liikenteenhallinnan suhteen on tärkeää, että merellistä, merellisiä IC, meren liittyviä, merenkulkuun liittyviä ICT-järjestelmiä kehitetään eteenpäin. Lisäksi on kehitettävä tiedonjako alustoja, ja luotava tasapaino sen suhteen, että on merikapteenien osaaminen ja toisaalta sähköinen järjestelmä, jotka tukevat toisiaan. Lisäksi on tiettyjä tärkeitä hankkeita, joita on rahoitettava liittyen merten moottoritöihin. Tämä asiakirja, jonka minä olen teille välittänyt, on kokonaisvaltainen ja siinä on suuri määrä erilaisia ohjelmia, jotka liittyvät näihin kolme pilariin, jotka olen nostanut esille. Tässä on erilaisia aiheita ja myös tähän liittyviä TNT-aiheita. Kuulemisprosessiin tulevina kuukausina mahdollistaa sen, että voin kehittää näitä toimia eteenpäin. Näin olen uskon, että merten hanke tulee vastaamaan odotuksia onnistuneesti. Minä tulen sitoutumaan siihen, että käyn tiivistä vuoropuhelua Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden ja teollisuuden sidosryhmien kanssa, jotta pystyn hieman säätämään näitä kaikkein tärkeimpiä hankkeita, jotka tullaan rahoittamaan budjetista. Osa ja asiakirjan luvusta liittyy tiedonkeruuseen. Haluaisin, että me voimme kerätä äh, runkosatamista ja muista satamista mahdollisimman paljon tietoja siten, että voimme näitä avainsuoritusindikaattoreita määritellä ja sen avulla nähdä, missä on eniten ongelmia vaikkapa ympäristö, lainsäädännön noudattamisen suhteen tai älykkäiden yhteyksien suhteen siten, että voimme suunnitella tehokkaampia toimia, jotka tulevasta merten moottoriteiden ohjelmasta rahoitettaisiin. Muutama sana rahoituksesta. Tähän mennessä TNT ja verkkojen Eurooppa-väline ovat investoineet merten ja hankkeeseen 651 miljoonaa euroa. Toinen verkkojen Eurooppa hakemuskierros on vielä käynnissä. Suuruus on noin 280 miljoonaa, josta 150 miljoonaa on määrätty koheisia maille. On erittäin tärkeä tuki, ottaen huomioon, että merten moottoritiet ovat horisontaalinen prioriteetti ja että siinä on erittäin paljon yleisöllisiä tekineitä, niin tämä määrä ei riitä. Verkojen Euroopan hakemuksia on erittäin paljon. Tämä pätee myös merten moottoriteihin. Suuri osa hakemuksia jouduttiin hylkäämään. Minun näkemyksestäni on erityisen tärkeää lisätä Verkojen Euroopan välineen budjettia kun tarkistetaan monivuotista rahoituskehystä ja varmistaa se, että merten moottoritie hanke on hyvin otettu huomioon poliittisen priorisoinnin ja myös tämä rahoituskuori on riittävän suuri. Se verkkojen Eurooppa-välineen apurahat ovat erittäin tärkeä osa siinä, että yhdistetään merit moottoritiet TNT-verkostoon. On erittäin tärkeää, että näitä tärkeitä hankkeita saadaan vietyä eteenpäin verkkojen välineen alaisuudessa – minä olen pyydän valiokunnan jäseniltä tukea minun merten moottoritia työskentelyssä siinä vaiheessa, kun ryhdytään käsittelemään budjetteja eteenpäin. Tämä asiakirja tulee olemaan erittäin tärkeä osa meriliikennestrategiaa Euroopassa. Uutta tietoa liittyen merten moottoriteihin on kerätty ja se perustuu tapahtuneisiin tai olemassa äh, käynnissä oleviin hankkeisiin. Ja on ollut yli 80 kokonaisuudessaan. Lisäksi me käymme keskustelua äh, eri sidosryhmien ja jäsenvaltioiden kanssa jatkuvasti. Tämä täytäntöönpano-ohjelma tuo esiin useita eri näkökulmia ja tämä tuo, luo perustan kokonaisvaltaiselle toimintasuunnitelmalle, jossa on integroitu lähestymistapa ottaen huomioon muita toimintasuunnitelmia koskien TNT-runkoverkkoa. runkoverkkoa. Viimeinkin me ollaan keskittymässä vahvasti TNT meriliikennestrategian. Kiitoksia paljon kuuntelemisesta. Ja jos voisin vielä virallisesti esitellä teille tämän toimintaohjelman. Olen varma, että Tämä on sitten luettuna kello viiteen mennessä. Olkaa hyvä. Very good. Toki opettelen sen ulkoa. Kiitos. Oli ilo kuunnella teitä, varsinkin koska käytitte aikanne täysin oikein. Se on varmasti tätä 25 vuoden kokemusta Euroopan parlamentissa. Seuraava puhuja Wim van der Kamp. Hang on, hang on, hang on, minute. A minute? Ai minuuttiko pitää odottaa? No? <laughs> Oh, um, herra puheenjohtaja, kiitos paljon. Ensin työjärjestyskysymys. Vaikuttaa siltä, että herra Simpsonin Raportti on lähetetty kaikille sähköisesti, mutta kukaan ei ole saanut sitä vielä. Ja nyt me saimme jonkun toisen raportin, ihan kiva, mutta pyytäisin silti ainakin minulle ja, ja edustaja Ertokille ihan kunnon kopiota käyttöön, koska minä en ole nähnyt tätä ja olen pahoillani siitä. Siitä huolimatta kiitän Brian Simpsonia tästä hyvin selkeästä äh, selonteosta. Ja ensin haluaisin puhua kestävyydestä. Mietikin, herra Simpson, teettekö te yhteistyötä IMO kanssa? COP21 puitteissa puitteissa kuulimme hyvin paljonkin kestävyydestä Euroopassa ja, ja silloin puhuttiin myös IMOsta. Ja haluaisinkin tietää, minkälainen suhde teillä ja IMOlla on. Sitten toinen asia, eli merten moottoriteiden integraatio muihin liikennemahdollisuuksiin. Koska koska te puhuitte tässä myös muista yhteyksistä, myös sisämaan yhteyksistä. Miten tähän liittyisi nyt esimerkiksi sisämaan vesikuljetukset? Meillä on usein, me, meihin ottaa yhteyttä Konstansan satamasta ja Tonavan veden korkeudesta. Eli on Konstansan satama, jos Viinistä haluaa mennä Konstantsaan. Silloin tarvitaan vakaa veden pinnan korkeus. Sitten henkilökunnan turvallisuus aluksilla. Onko teillä tietoa myös henkilöpulasta? Me kuulemme jatkuvasti, että Euroopassa on aivan liian vähän ihmisiä, jotka valitsevat tämän sektorin, joka kuitenkin on todella mielenkiintoinen ja siellä on paljon rahaa haettavana. Se sopii hyvin näihin nykyisiin liikennemoduksiin, mutta olemme kuulleet, että siellä olisi henkilöstöpulaa. Oletteko te kuulleet tästä mitään? Sitten nämä kolme kappaletta niin niistä minusta puuttui tämä tavallinen investointi infrastruktuuriin koska ihmistään seuraavat nimenomaan sitä rahaa ja sitä, koska me saamme rahaa esimerkiksi meidän satamamme korjaamiseen. Mikä on tilanne Esirin kanssa? Tämä on ihan tällainen klassinen vetoomus. Te puhuitte verkkojen Euroopasta, verkkojen Eurooppa-välineestä, mutta tässä parlamentista me olemme puhuneet äh, myös siitä, että esirin kautta voitaisiin investoida satamiin. Ja varsinkin tämä äh, ESIR ja verkkojen Euroopan välinen yhteisrahoitusmalli. Eli tässäpä olivat minun kysymykseni. Kiitos. Kiitos. Sitten Ismail Ertog. Kiitos. Tervetuloa, hyvä Brian, jälleen kerran tänne Euroopan parlamenttiin. Siellä sinä seisot, ei istut nyt missä olet tottunut istumaan siellä pöydän takana. Kiitos Brian tästä raportista. Ne, jotka olivat edellisellä kaudella parlamentissa tietävät, että miten vaikeaa oli saada lävitse tämä e, merten moottoritiehanke jäsenvaltioissa. Ja kun me tätä tuimme, siis silloista esittelijää, niin ei ollut äh, varmaa, että saammeko tämän projektin. Ja nyt näemme, että tämä oli todellakin hyvä ajatus, eikä vain hyvä, vaan se oli äh, nimenomaan tulevaisuutta ajatellen viisas päätös. Kaksi kysymys. Aikoinaan meillä puhuttiin nimenomaan näistä kattavista tavoitteista merten moottoriteiden osalta. Voitko sinä kertoa, milloin me saamme luotettavia, valideja lukuja esimerkiksi LNG-satamista? Ja tässähän oli teknisiä ongelmia ja ehkäpä me saamme jäsenvaltioista pikkuhiljaa informaatiota Eh, esimerkiksi näistä. Eli että komissio kokoaisi tämän informaation yhteen ja saisimme sen sitten tietää. Toisekseen, kun me katselemme näitä eri reittejä, niin eh, tässä eteläisessä reiteissä eh, on eteläiset reitit ja sitten on Itämeren reitit. Eli tässä toimitaan nyt nimenomaan niillä alueilla, missä meillä tuolla etelässä on nämä pakolaisvyöryt. Miten pitkälle ollaan päästy näissä merten moottoriteissä eh, näiden pakolaisvirtojen suhteen? Voimmeko niitä, tätä asiaa jollain tavalla eh, auttaa? Onko komissio katsonut tätä ja miettinyt, mitä se voisi sille tehdä? Kiitos ennen kuin alan Robert Siilelle puheenvuoron, niin kerron, että tätä esitettä ei voitu lähettää, koska se on niin paksu. Sen vuoksi lähetettiin teille linkki sähköisesti, eh, mutta voimme toki toimittaa niille, jotka sitä pyytävät. Ja sitä paitsi mehän olemme paperiton parlamentti, niinhän me olemme päättäneet tässä valiokunnassa. No minä olen aina sanonut, että minä en ole paperiton. No joskus jää vähemmistöön. Ja, jetzt ist Robert Ziel. Seuraavaksi Robert Ziele. I also very glad to see. Kiitoksia. Minäkin ilolla tapaan Brianin uudelleen täällä. On oikein mukavaa, että olet täällä paikalla ja kuten aina, raporttisi oli kovin kattava. Minunkin oli aika hankala tutustua näihin papereihin ja enkä ihan nähnyt, mitä Mikael sanoi. Mutta haluaisin kysyä kahde, kaksi kysymystä ryhmän puolesta. Yksi kysymys koskee sitä, kuinka tämä linjataan muiden EU-rahoituksen kanssa. Sivulla 53 puhutaan kehityksestä ja linjaamisesta muiden Euroopan unionin ohjelmien kanssa. Ja puhuitkin jo verkkojen Euroopasta, verkkojen Euroopan välineistä ja Junckerin rahastosta ja niiden välistä yhteyksistä. Ja näkisitkö minkäänlaista synergiaa Junckerin rahoitussuunnitelman ja sitten tämän merten moottoriteiden välillä, vai eikö sitä ole? Ja toinen kysymykseni koskee maantiedettä. Voidaanko sanoa EUn merijäsenvaltioiden näkökunnan kannalta, että onko, onko jolla, jollakulla ikään kuin parempi, parempi asema ja toimi, toimivatko nämä rahoitukset käytännössä paremmin kuin jossain muussa maassa. Ja sitten kun merten moottoritiedet tiet halutaan linkittää sellaisille alueille, joilla on vähemmän liikennettä, niin miten tämä tarpeiden eroavaisuus näkyy? Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Brian tästä raportista. Kaikki me, jotka tunnemme sinut, olemme iloisia siitä, että olet paikalla, koska me tiedämme, että olet hyvä tyyppi ja teet hyvää työtä. Ja ne, jotka eivät sinua vielä tunne, niin kyllä varmasti huomaavat sen hyvin nopeasti. No niin, nyt sitten yksityiskohtaisesti näistä hyvin vaikeisista kysymyksistä. Mielestäni on erittäin hyvä, että sinä mainitsit nämä prioriteetit, jotka ovat tässä työssä tärkeitä, mutta minulla on näihin lisäkysymyksiä, koska minua mietitytään aina se, että mitä koordinaattori voi tehdä, miten te voitte vaikuttaa niin, että saadaan aikaan esimerkiksi kestävyyttä. Minulla on tästä heti kolme asiaa. Yksi on se, että sekä Itämerellä että Pohjanmerellä on tiettyjä turvallisuusvyöhykkeitä, jossa saa päästä, päästöt, rikkipäästöt ovat vain 0,1 prosenttia. Voisitko sinä puhua sen puolesta, että tätä voitaisiin laajentaa myös esimerkiksi Välimeren vyöhykkeellä? Niillä tämä raja on 3,5 prosenttia. Ja tämähän on se, mistä me puhuimme jo edellisellä kaudella, eli tämä vääristää kilpailua. Eli mikä olisi mahdollisuus vaikuttaa tähän? Toinen kysymys liittyy LNG. -hän. Voisitko sinä jotenkin vaikuttaa siihen, että sitä käytettäisiin enemmän, samoin kuin muitakin tällaisia ympäristöystävällisiä polttoaineita. Meillähän oli tämä meidän suunnitelmamme, joka täytyy toteuttaa vuoteen 2020. Aikaisemmin tuntui siltä, että, että toimijat tässä todellakin halusivat täyttää nämä tavoitteet, mutta nyt öljyn hinta on niin matala, että se ei ole enää niin mielenkiintoista. Sitten vielä ympäristökysymyksistä. Minä kuulin hieman aikaa sitten, että on satamia, jossa ei ole mahdollista puhdistaa näitä päästövesiä, eh, mitä laivoista tulee, kun ne ovat satamassa. Sitten kysymys liittyen logistiikkaan, ketjuihin. National Single Window on se, mitä oikeastaan pitäisi olla kaikissa satamissa 2015 jo. Ja tätä ei ole täytäntöönpantu kaikissa maissa. Millä tavalla voisit koordinaattorina nyt korottaa ääntäsi ja kysyä, että koska tämä käynnistetään? Siitähän on tehty jo mietintöjä, mitä ei ole tehty koska tämä on ongelma myös esimerkiksi digitalisoinnin ja, äh, rahtitei, ja rahtiteille. Sitten yksi kysymys äh, liittyy koulutukseen. Sinä mainitsin jo, että se on erittäin tärkeää turvallisuuden kannalta. Äh, minkälainen vaikutus koordinaattorilla on näihin kouluihin, jossa annetaan koulutusta? minä tiedän, että esimerkiksi sisävesi koulutuksessa seurataan, mitä tapahtuu tuolla merten moottoriteillä. Ja merellä varsinkin tarvitaan henkilökuntaa, joka on hyvin koulutettu. Eli mikä vaikutus koordinaattorilla on kouluihin? Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Mikä rooli on näillä pakolaisvirroilla? Meidän ryhmässämme, me toimitti, järjestimme kuulemisen jossa oli kysymys siitä, millä tavalla voitaisiin vaikuttaa pakolaisvirtoihin näiden kuljetusreittien kautta. Eli tämä on tärkeä asia. Me tiedämme, että nimenomaan rahtialukset pelastavat pakolaisia välimerellä, eikä niitä ole siihen varustettu. Sitten Merja Kyllönen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos koordinaattori Simpson. Yksi kysymys Pohjoinen ulottuvuus, koillisväylä, pohjoisen merireitin rakentuminen kiinnostaa pohjoisissa jäsenmaissa. Miten koordinaattorina näette reitin suhteessa merten moottoritiet kokonaisuuteen? Tällä hetkellä kartta lopahtaa monessa suhteessa Ruotsin ja Suomen eteläisiin osiin ja pohjoista ei ole näkyvissäkään, mutta maailmankartalla puhutaan merkittävistä tulevaisuuden merireiteistä. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Keith. Kiitos sitten Keith Taylor. Kiitos puheenjohtaja. Minun on varmaankin liitettävä Brian Simpson fanclubin. Se on varmaankin jo perustettu täällä. No, kiitos paljon tästä raportista. En ole sitä vielä ehtinyt lukemaan, koska se on vasta annettu eteenpäin. Kiitokset tästä raportista. Minulla on yksinkertainen kysymys. Mitä matkustaja meriliikenteelle kuuluu nämä lyhyet lauttamatkat? Miten koordinaatio työskentelynne kiinnittää huomiota rajat ylittävään liikenteeseen ja mitä teille on tarjota, jotta voitaisiin viedä eteenpäin matkustajaliikennettä merillä? Kiitos. Sitten Claudia Montero. Obrigada, senhor presidente. Eh, aqui. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä liityn edellä puhuneiden kuoroon. Minä en ollut aikaisemmalla vaalikaudella täällä, en tunne teitä aikaisemmalta ajalta, mutta tunnen teidät muilta foorumeilta, joilla olette olleet mukana, joten kiitän teitä innostanne ja kiinnostuksestanne tätä asiaa kohtaan. Ja kiitos paljon myös siitä, että olette esitelleet meille niin yksityiskohtaisen merten moottoritieohjelman. Tämä on meidän valikunnallemme ja myöskin sektoreille, joita edustamme, hyvin tärkeä. Minulla olisi pari kommenttia ja kolme kysymystä, johon, joihin itse viittasitte myös. Ensinnäkin nämä vihreät käytävät ja LNGn merkitys direktiivin täytäntöönpanossa, kun puhutaan päästöistä, rikki, rikki, rikinoksidipäästöistä ja erityisesti Etelä-Euroopan satamista. Tänä aamuna minulla oli mahdollisuus esitellä tästä aiheesta lausunto, nimenomaan LNG-kysymyksestä, ja uskon, että tässä on nyt mahdollisuus löytää mielenkiintoinen vaihtoehto tälle polttoaineelle. Mitä tulee risteilyalusten turvallisuuteen, niin minun mielestäni olisi tärkeää löytää sellaisia ratkaisuja ja, ja mm, vaihtoehtoja hätätilanteiden varalle, eurooppalaisilla risteilyaluksilla, risteilylaivoilla. Muistuttaisin myös äh, liikuntarajoitteisten matkustajien merkityksestä ja heidän huomioon ottamisestaan äh, risteilyaluksilla. Ja sitten kun puhutaan meriyhteyksistä, etäisten alueiden, syrjäisten alueiden ja mantereen välillä. Itse tulen sellaiselta alueelta myös. Haluaisimme, että tai haluamme, että meidän saaristoillamme tulee olla kiinteä yhteys mantereeseen ja siinä vaaditaan todella ponnistuksia, jotta saataisiin todellinen eurooppalainen merenkulkualue aikaiseksi. Minä olen täysin halukas kaikin puolin tekemään yhteistyötä kanssanne liikennealalla, joka koskee nimenomaan meriympäristöä. Kiitos. Kiitos. Sitten θέμα Mattias siis Kirkos. Δεν είχα τη χαρά να γνωρίζω τον κύριο Σίμψον γιατί δεν ήμουν στην προηγούμενη θητεία, όμως διαβάζοντα... Kiitos. Olen todella iloinen siitä, että saan oppia tuntemaan Brian Simpsonin. En ollut edellisellä kaudella täällä, mutta tämä teksti, joka meille on esitelty, on erittäin mielenkiintoinen varsinkin mitä tulee meriliikenteeseen. Kaksi asiaa. Ensinnäkin vihreä, vihreät merikuljetukset ja sitten päästöjen vähentäminen myös vanhoista laivoista ja vanhojen laivojen purkaminen ja uusien modernimpien rakentaminen. Ja tässä yksityiskohtaisessa ohjelmassa viitetään, viitataan myös siihen, että useammissa maissa pyritään palaamaan vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Tämä on luonnollisesti hyvin tärkeää, jotta tässä olisi tärkeää, että eurooppalaiset varustamot voisivat uudistaa eurooppalaiset laivat, eikä että lähdetään Koreaan. Ja Junckerin suunnitelmassa ja rahoituksessa tässä on tiettyjä ongelmia. E, yhtäältä on yrityksiä, joilla on kolminkertainen A, ja sitten on yrityksiä, jotka eivät, tai maita, jotka eivät ole tällaisessa onnellisessa tilanteessa, kuten Kreikka Millä tavalla me voimme tässä toimia, kun kansantaloudet poikkeavat toisistaan niin valtavasti? Ja sitten täytyy huomioida myös ei ainoastaan kriisimaat, mutta myös nämä mm, etäiset alueet, kaukaiset alueet. Ja esimerkiksi Englannissa tilanne on se, että monet eurooppalaiset toimijat eivät halua toimia siellä. Tässä meillä on ihan selkeä ero myös sen välillä, kuinka paljon jäsenvaltioilla on rantaviivaa, merta ja tietyillä vähän. Eihän tässä nyt ole kysymys vain siitä, onko jokin reitti taloudellisesti kannattava, koska on kuitenkin rahoitettava esimerkiksi reitit saarille ja sitä on tuettava taloudellisesti niin, että ihmiset voivat niillä elää ja että ne selviävät. Joten ei tässä ole kysymys vain äh, taloudellisesta ja kaupallisesta hyödystä, vaan myös se, millä tavalla kaikki alueet voidaan liittää toisiinsa ja niissä voidaan elää. Vicky Foster. Thank you, Chairman, and obviously a very warm welcome to Brian, our former... Kiitoksia paljon ja oikein lämpimästi tervetuloa Brianille, joka on entinen puheenjohtajanne. Tämä raportti on erityisen tervetullut sen takia, että me täällä valiokunnassa olemme vuosien ajan jo tunnustaneet, kuinka tärkeää meri, merenkulkusektorissa huolehtiminen on, ja sen takia tämä on todella tervetullut raportti. Viimeisen kymmenen vuoden aikana esimerkiksi rahdin kuljetuksessa ja matkustajien kuljetuksessa on ollut huomattavaa. Minun mielestäni tämä on todella hyvä ajatus, että tällainen raportti on laadittu ja että todellakin näitä tuloksia myös ollaan haettu ja saavutettu. Minulla on tietenkin henkilökohtainen näkökulma tähän, koska olen Liverpoolista itse, joka on tietenkin yksi maailman avainkaupungeista, jolla on upea merenkulkuhistoria. Miellyttävää minusta on se, että kun olen alan kanssa läheisissä yhteyksissä, kun olen kotona, niin olen erityisen innoissani tästä uudesta Atlantis-projektista ja varmaankin on näin, että sekä Ranska että Portugali ovat tässä mukana, tässä hankkeessa mukana, koska Lante, eli mm, meri, me, me, meriraja on hyvin tärkeä. Ja 17. tammikuuta tämä hanke on tarkoitus käynnistää, joten haluaisin Brianilta kysyä, että onko tämä nyt todellakin näin sovittu. Ja sitten tuesta vielä, jos katsotaan tämän kaiken rakentamista ja rahoittamista, niin onko minkäänlaisia pulkkilukuja tarjolla vielä, että kuinka tämä hanke voitaisiin rahoittaa? Koska tässä, tämähän kasvaa matkan varrella tämä projekti, koska tässä lähdetään liikkeelle vasta kolmesta paikasta näin alun alkaen. Kiitos. Kiitoksia seuraavana Liberatski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Drogi Brajanie. patrząc na ciebie, zachęcasz mnie do tego, żeby niin minä todellakin nyt vakuutuin siitä, että elämä parlamentin ulkopuolellakin voi olla todella mukavaa ja hyvää, koska näytättää todella säteilevältä, Brian. Minun täytyy sanoa, että sinun raporttisi miellytti minua kovasti. Olen lukenut sen tarkkaan ja olette oikeassa siinä, kun puhut tästä lyhyen, lyhyiden matkojen ää, äh, laivareiteistä. Sinä tiedät, mitä ongelmia tässä on ollut ja, ja mikä nyt sitten on ollut ensin, muna vai kana. Tässä meidän täytyisi luoda nyt äh, jonkin verran uutta potentiaalia ja ja saada kaikki tämä uusi potentiaali rakennettua mukaan eurooppalaiseen ähm, liikennepolitiikkaa. Meidän täytyy käyttää rakennerahastoja samoin kuin verkkojen Eurooppa-välinettä. Ja minulla olisi tässä yhteydessä nyt äh, neuvo tai ehkäpä enemmänkin ehdotus sinulle. Kun puhutaan äh, merten moottoriteistä, niin äh, tällä projektilla me voisimme vaikuttaa tiettyihin jäsenvaltioihin niin, että ne parantaisivat pääsyä niiden satamiin sekä sisämaasta käsin että myös meriltä käsin. Ja tässä mietin esimerkiksi yhteyksiä rautateihin, mutta samoin myös sisävesiliikenteeseen. kun analysoin tässä Itämerta ja sen tilannetta, niin tuntuu, että me todellakin olemme jälkijunassa. Liitteissä 5 ja 6, niistä yritin löytää nyt näitä lukuja. Klaipeda, Rostok, Danzig, ne löysin, mutta esimerkiksi Stettiniä en löytänyt ollenkaan. Ja ne summat, joita tässä näin, noin 25 miljoonaa. Ja sinä sanoit 600 miljoonaa ja jossain täällä liitteessä puhuttiin jopa 1,4 miljardista. Ihan mahdollisimman kohteliasti sanoen, niin nämä kiintiöt ovat kyllä aika vaatimattomia. Emmekö mä nyt voisi hieman painostaa enemmän, koska minusta tuntuu, että hallitukset, mukaan lukien Puolan hallitus, eivät ole esittäneet minkäännäköisiä projekteja. Eikö ole niin, että Euroopassa meidän, me haluamme rakentaa yhteisen liikenne tilanne myös merten moottoriteille että merten lyhyille reiteille. Merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, herra Simpson. En kuulu fanklubiin, emme vielä tunne, mutta varmaan sitten myöhemmässä vaiheessa voin liittyä faniklubiin. Herra Simpson, olen hieman skeptinen 2001, kun luotiin tämä merten moottoritie käsite, ja tämä päivä välillä niin tuntuu, ettei tässä olla oikein saavutettu näitä tavoitteita. Komissio oli kuitenkin varma, että tästä tuotteesta tulee todellinen kilpailukykyinen vaihtoehto tieliikenteelle. Tämä on toki hyvä ajatus. Rahtiliikenne Euroopan unionissa, mikäli otetaan lyhyt meriliikenne pois, niin on kuitenkin alle tämän tieliikenteen määrän. Tässä on kaksi miljardia laitettu pöydälle, 400 miljoonaa on tullut suoraan eurooppalaiselta veronmaksajilta komission myötä. Nyt jos katsoo Ranskan tilannetta esimerkiksi, tilanne ei ole kovinkaan hyvä. Kihon eh, Sanazer muun muassa yhteys aloitettiin 2010, se suljettiin 2014. Muun muassa Grimaldi oli tässä merenkulkijana. Tämä on Android, joka on suljettu 21 miljoonaa euroa kustannuksia, koitui, tule oli 14 miljoonaa. Tässä on jälleen, ollaan avaamassa, ollaan avattu uusi yhteys 2015, Saa nähdä, kuinka kauan tämä kestää. Zebrücke-Bilbao-yhteys oli, tämä on Spitofin tytäryhtiö, joka tätä pyörittää. Mikäli merten moottori teillä ei käydä riittävästi kauppaa, niin tämä jää turvalliseksi vaihtoehdoksi, joka ei kuitenkaan ole elinkelpoinen. Ja siihen on, ollaan sitten siinä vaiheessa sijoitettu turhaa yksityisiä ja julkisia varoja. Tieliikenne on kilpailukyvyltään täysin ilman kilpailua. Tämä johtuu muun muassa Itä-Euroopan rahtin, rahdinkuljettajien kilpailun vääristymästä. Minä toivon, että myös te olette ottamassa tätä ilmiötä vastaan taistelussa. Kiitos, että Lucy Anderson. Um, well, lovely to see you here, Brian. Kiitoksia. Ihana nähdä sinut taas täällä, Brian. Olen Ymin kanssa samaa mieltä siitä, että tämä raportti 173 sivuinen on sellainen, johon tulemme viittaamaan paljon, joten voisimmeko saada ihan paperikopion siitä niin, että voisimme pitää sitä tallessa toimistossamme. Ja sitten pari asiaa ottaisin esille mietinnöstä tai tästä raportista sen verran, että ympäristö on tärkein pilotietti, kuten sanoit. No, me tietenkin haluamme lisätä laivausta ja puhdasta laivausta tämän merten moottoritiehankkeen kautta ja muutenkin. Meidän talouden, taloudellisissa intresseissä on toimia näin. Minä olen juuri ollut typpi, typenoksidia käsittelevän seminaarin eh, yhtenä järjestäjänä. Ja sääntelypuitteisto ei ole yhtä vahva sillä alalla kuin rikkipuolella. Ja en tiedä, saataisinko tällaisia kansainvälisiä sopimuksia aikaiseksi myöskin rikinoksideista. En tiedä, olisiko sinulla ajatusta siitä, että voitaisiinko tämä ottaa mukaan tulevaisuudessa siten, että rahoitus voitaisiin tarjota, tarjota mm, teollisuudelle tällä alalla. Vaikka et olekaan poliitikko enää, niin kun käydään keskustelua, käydään keskustelua päästöistä ja puhtaasta ilmasta niin edespäin. Ja erityisesti kun ihmiset asuvat kaupungeissa ja rannikkoalueilla ja lähellä satamia, niin nämä ihmiset haluavat, että merenkulku kulku toimisi ja kukoistaisi, mutta sen pitäisi olla puhdasta toimintaa. Southamptonissa ja muilla rannikkokaupungeilla ei haluta, että kaupunki likaantuu. Eli voisiko, voitaisiinko tässä ohjelmassa tai projektissa pitää mielessä kaikki tällaiset kysymykset myös? Se olisi oikein hyvä, jos niin voitaisiin tehdä. Kiitos. Sitten Iris ajala Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tervetuloa tänne kotiisi, Brian on oikein mukavaa, että näemme sinut täällä vahvana ja terveenä. Halusin sanoa, että en ole pystynyt vielä raporttia lukemaan, koska se tuli tässä ihan hetken, hetki aikaa sitten ja se on sähköisenä kopiona myöhemmin luen sen sitten huolella. Halusin kysyä, että on totta kyllä, että nämä meren moottorisietohjelma oli sellainen osa pakettia, jossa pyrittiin vähentämään liikenteen ympäristövaikutuksia. Mutta tiedät hyvin, että yksi osa siitä sai aikaiseksi sen, että, mm, että tavarankuljetus meriteitse tuli halvemmaksi. Tehän tiedätte, että Euroopassa täällä länsiosassa Eurooppaa on paljon nienialueita, kun taas tuolla idässä on sitten suuri manner ja haluaisin kysyä teiltä sinulta ensimmäisenä, että miten näet, että kasvaako tämä tendenssi tämän ohjelman myötä? Ja toiseksi, saammeko, tai miten, miten voisimme parantaa satamapakettia tämän merten moottoritiedon ohjelman avulla? Meitä kiinnostaisi kovasti tietää, että tuoko tämä jotakin hyvää vai huonoa siihen satamapakettiin, koska tässä on ikään kuin kaksi rinnakkaista tietä etenemässä, etenemässä samaan suuntaan. Ja kolmanneksi viittaan myös merten moottoritieohjelmaan suhteessa kolmansiin valtioihin, naapurivaltioihin. Ja puhun tässä erityisesti Pohjois-Afrikasta, jossa meillä on lähireittejä Välimeren kautta. Ja kuten tiedämme myöskin idässä, Itämerellä on samankaltaisia reittejä tarjolla. Ja neljänneksi sitten ESIR-hankkeet. En tiedä, olisiko mahdollista, kuten olemme en, muissa yhteyksissä eh, Kataisen ja Beiden kanssa pohtineet, kuinka voitaisiin ESIRiä viedä positiivisesti eteenpäin siten, että ehkä jos voitaisiin laatia sellainen kaava, jonka kautta meren teitä varten luotaisiin tällainen sektorikohtainen järjestely, platformi, jonka kautta voitaisiin ottaa mukaan siihen myös sisämaan satamat ja kiinnittää ne yhteen energiakysymysten ja telekommunikaation kanssa. Ja sitten vielä Katainenhan on julkaissut suuntaviivoja sen aikaansaamiseksi, että ESIRin ja rakennerahastoiden välinen yhteistyö saisi aikaan positiivista synergiaa esimerkiksi moottoriteiden eri edistämiseksi ja kohesiomaissa olisi mahdollista saada myöskin rahoitusta tätä kautta. Kiitos ja sitten minä olen itse viimeisenä listalla ihan kuten sinä aina teit ja tästä on tullut tällainen tapa. Eli me kaikki puhumme päästöjen vähentämisestä. Kaikkein helpointahan olisi, jos rikkiöljy kiellettäisiin ja käytettäisiin normaalia diiseliä. No diesel ei nyt ole kovin öö, puhdasta, mutta kuitenkin huomattavasti puhtaampaa kuin raskasöljy, joka on jätetuote. Diesel on hieman kalliimpaa kuin raskas polttoaine, mutta ehkäpä tätä raskaspolttoainetta pitäisi myös kallistaa. Onko tästä keskusteltu? Toiseksi en tiedä olitko mukana, mutta me olimme valiokunnan kanssa eräällä etelä-eurooppalaisella saarella ja kävimme katsomassa sadetta, jota, satamaa, jota rakennettiin eurooppalaisin rahoin. Ja kun se oli valmis, se, eh, se maksoi miljoonia, niin se oli niin tuulinen, että laivat eivät päässeet sinne satamaan. Onko sinulla tällaisia kokemuksia tai onko mitään mahdollisuuksia, että voitaisiin estää tuollainen toiminta, jossa oikeastaan vain rakennusyritykset tästä hyötyvät, mutta varustajat ja merten moottoritiet eivät tippaakaan. Kolmas kysymys kävin äh, juuri tällaisten risteilyalusten äh, johtajan kanssa keskustelua. Hän sanoi, että risteilijät haluavat äh, olla puhtaita ja että tämä 3,5 prosenttia vuoteen 2020 on tavoite ja sitten sen jälkeen 0,5 ja sitten tätähän he tukevat. He, he halusivat näyttää, miten ekologisia he ovat. Hän sanoi, että risteilijäaluksilla lajetellaan kaikki roskat 12 eri konttiin ja sitten siellä on myös harmaata vettä ja, ja, ja, ja, ja käyttövettä. Ja että on hyvin vähän satamia, jossa nämä risteilijät voivat sitten samalla tavalla palauttaa nämä roskat tällä tavalla lajiteltuna. Joten tällaiset risteilijät, jotka näin tekevät, nehän pitä, niitä pitäisi palkita siitä, että ne ovat täysin lajitelleet jätteensä. Ja sitten sitä ne, niiden pitäisi saada jonkinnäköinen tuki tai apu tai helpotus. Eli ja hän sanoi, sitten tämä johtaja sanoi, että, että kysymys on ollut siitä, että kun ollaan satamassa, että laivat käyttäisivät sähköä eivätkä tuottaisi sitä omalla moottorillaan. Ja hän sanoi, että on vain yksi satama, Hampuri, jossa on tämä mahdollisuus tähän sähköön. Onko tämä totta? Näin minä olen vain kuullut. Minä kerron tämän vain eteenpäin. Mitä mahdollisuuksia sinä näet, että voitaisiin muuttaa tätä? Tämä on itse asiassa aika yksinkertaista, niin että nämä risteilijäalukset ja muut alukset olisivat mahdollisimman puhtaita ja se, että missä ikinä ne päästössä päästävät, niin jossain vaiheessa ne tulevat kuitenkin meidän satamimme. No niin, nyt sinulle on tässä koko joukko kysymyksiä ja saat mahdollisuuden vastata. Ole hyvä. He noticed everything, so we let him some time. Hän on pistänyt kaiken ylös ja annetaan hetki vielä aikaa miettiä. Okei, okay. well. No niin. Olen iloinen, että Bryson, Brian Simpsonin äh, faniyhteisö elää ja potkii. Toivottavasti se elää ja voi hyvin sen jälkeen, kun olen vastannut kysymyksiinne. Vim kysyi kestävyydestä ja yhteistyöstä IMOn kanssa. Kyllä me teemme IMOn kanssa läheistä yhteistyötä pitäen mielessä, että IMO on tietenkin kansainvälinen järjestö eikä EUn järjestö. Me seuraamme huolellisesti, mitä IMO tekee erityisesti ympäristöstandardien suhteen. Ja siinä mielessä me olemme vähän niin kuin sanoneet jäsenvaltioille esimerkiksi vaikkapa Välimeren alueella. Joku taisi mainita tämän myös. Eli te ette ole vielä riittävän pitkälle edistyneitä, että pääsisitte tänne ikään kuin parempaan ryhmään. Tämä ei ole. B te ette kuulu vielä tähän seker, seka-alueeseen, eli rikkidioksidipäästöjen valvonta-alueeseen. No sitten merten moottoritiethän koskevat määritelmänsä mukaisesti meriä, mutta kuten sanoin niin, että ei ole ollenkaan tarpeen, että minä saan aikaiseksi maailman parhaan sataman ja sitten mailin päässä rautatiellä kaikki valuu hiekkaan. Eli me teemme läheistä yhteistyötä niin, että voisimme avata noita pullon kauloja tai ainakin höllentää niitä. Ja sitten tämä last mile-konsepti on hyvin tärkeä tavaroiden fyysisessä kuljettamisessa paikasta toiseen. Sisävesistöt on Karlin heiniä. Teemme kyllä läheistä yhteistyötä, jotta tekisimme sen, mitä on tehtävä. Esimerkiksi viime viikolla olimme Portugalissa Duerossa. Sehän on sisämaan vesistö. Kaalon tai Herra Churchin kanssa me teimme, te, teimme ja teemme läheistä yhteistyötä. Yritämme ratkaista asioita niin, että etenisimme aina samaan suuntaan. Sanoitte, että turvallisuus on tärkeä kysymys ja myöskin rekrytointivaikeudet. Olen kovastikin tietoinen siitä, että risteilyalusten miehistöä on miehistö on yleensä muualta kuin EU-sta peräisin, muut kuin upseerit siis. Ja usein jos on kyseessä mm, tällaiset henkilöt, niin me aina harjoittelemme ilman muuta äh, hätätilanteiden varalta. Vastaan tähän myöhemmin sitten hieman tarkemmin, koska joku muukin esitti tähän liittyvän kysymyksen. Sitten infrastruktuurisijoitukset, investoinnit. Minä en päätä infrastruktuuriinvestoinneista, se ei ole minun toimialani, mutta me voimme toimia niin, se, minkä me voimme tehdä, on se, että sovimme, mitkä hankkeet sopivat meidän prioriteetteihimme, esimerkiksi ympäristöä, logistiikkaa, koulutusta koskien, mutta ihan raasti sanottuna todellakaan tämä äh, nostureiden rakentaminen esimerkiksi ei kuulu meidän, meidän toimialaamme ja tähän liittyy kaikenlaisia kilpailu, kilpailukysymyksiä myös, jotka varmaan ymmärrätte. No sitten Ismail, merten moottoritiet, konsepti on vaikea aihe. Sillä on aika hankala historia, koska sitä ei hyväksytty ihan noin vaan suoralta kädeltä, eikä sitä hyväksytty tenteihin mukaan myöskään. Nyt se on tenteessä mukana, kyllä, mutta ei aikanaan. Mutta me teimme työtä, jotta saisimme sen samalle tasolle kymmenen muun käytävän kanssa. Meillä on tai 11 meillä on siis yhdeksän horisontaalista ja kaksi vertikaalista käytävää. Ja meidän mielestämme on tärkeää viedä sitä viestiä, että merten moottoritiet on aivan yhtä tärkeä kuin Brennerin sola. Nyt varmaan minut tapetaan tästä lausunnosta, mutta tässä meidän tavoitteemme on niin, että merten moottorit, niin että kansalaiset ymmärtäisivät, että merten moottoritiet ovat yksi käytävä siellä TNT-verkostossa. Mutta tämä tie ei ollut helppoa. Jouduimme hieman tekemään erilaista, äh, jouduimme fiksailemaan ja vähän, vähän tekemään erilaista vaihtokauppaa. Mutta vielä on tehtävää muilla osa-alueilla. No sitten LNGn saatavuus käy satamissa. Mainitsit kaksi satamaa. Hampurista teimme tutkimuksen milloin ja Algeciirasista myös. Ja tuolta raportista löytyy lukuja niitä koskien. Niistä näkyy, että minkälaista liikennettä LNGlle on tarjolla. Tai... Mutta totta on, että LNG on voittamassa Jelansia ja varmastikin öljyn matalan hinnan takia ja, ja siitä huolimatta LNGlle ja metanolille on vielä kasvumahdollisuuksia. Keelistä esimerkiksi Kilistä, Ruotsin Göteborgin päätettiin, että sillä reitillä kulkevan laivan polttoaine muutettiin, muutettaisiin raskaasta polttoöljystä metanolista – koska me sanoimme, että me emme, emme eh, anna rahaa siihen, että eh, alukset viedään Etelä-Koreaan vaikkapa muunnettavaksi toisenlaisiksi. Eli liike on käynnissä, mutta nyt meidän täytyy vain pitää se liike yllä. Sitten reiteistä. Pakolaisongelma. Oi, oi, vielä meillä ei ole ollut ongelmaa tämän suhteen. Koputan tässä puuta eli päätäni, mutta pakolaisongelma näyttää olevan sellainen, että itse asiassa äh, pakolaisten käyttämät kumiveneet tai muut veneet eivät kuulu meidän toimialamme, mutta tämä on sellainen ongelma äh, minun mielestäni, josta Eurooppa ei ole oikein saanut vielä otetta mutta se ei ole merten moottoriteiden ongelma vielä. Ehkäpä Rouro-lautoilla saattaa jotakin esiintyä, mutta turvallisuushenkilökunnalla on välineet poistaa asiattomat kulkijat. No sitten Robertille ohjelmien keskenäinen, keskenäinen linja, linjaaminen ja Junckerin ohjelma. No täytyy tässä olla nyt varovainen, kun itse olen komission edustajana, täällä. Mm. Yritän tässä nyt valita sanani tarkasti. Junkerin rahasto oli hyvä ajatus, mutta kyseessähän olivat meidän rahat. Se vei meidän rahamme. Eli jos rahaa tulee meille takaisin, niin sehän on rahaa vain, joka meillä oli alun perinkin käsissämme moottoriteiden, merten moottoriteiden maantieteellinen ulottuvuus on mielenkiintoinen. On olemassa kaksi tärkeää hankealuetta, Baltian alue ja Välimeren alue, ja epäilemättä Itämeri, Baltian alue on välimerta edellä koskien LNG, metanolia, vaihtoehtoisia polttoaineita. Siellä ei ole välimerellä käytössä olevia vanhoja rourou aluksia mutta, me, mutta Välimeri haluaa kyllä kurua väli, välimatkaa umpeen. Ja vaikeus voi olla siinä, että esimerkiksi nämä sekat, rikkidioksidipäästöjen valvonta-alueet eivät koske välimertä. Mutta minä sanon aina, että älä yritä keksiä pyörää uudelleen. Älä keksi juttua uudellaan, kun uudelleen sitä samaa tehdään jo Baltian alueella. Eli yrittäkää koordinoida nämä kaksi aluetta, niitä tekisitte yhteistyötä asianmukaiselta perustalta. Ja toivottavasti sitten saadaan jotain toimivaa aikaiseksi. Tiedätte, että on monia eri ohjelmia, jotka, joihin Itä, joissa Itämeri on mukana ja Skandinavian maat niin ikään. Ja oli mielenkiintoista saada selville tässä prosessissa se, että Itämeren aluetta ei ole maantieteellisesti ihan tarkkaan ö, tutkittu. Meiltä puuttui tiettyjä tiedon palasia, joten yritämme nyt rahoittaa sitten koko Itämeren alueen ö, tutkimiseen. Itämerihän on matala meri ja haluamme tietää, että missä kaikki siellä ovat. Ja sitten koordinaattorin vaikutusmahdollisuudet. Tästähän keskusteltiin jo tänä aamuna. Luulen, että oikeutettua olisi sanoa, että koordinaattori pystyy vaikuttamaan siihen, mitä on käynnissä, mitä tapahtuu. Minä asetan parametrit sille, minkä parissa ihmiset tekevät työtä. Ja sitten jokaisen sataman tai laivan omista, aluksen omistajan tehtävänä on hahmotella ja ehdotella ne hank- niitä hankkeita, mutta sitten viime kädessä lopulliset päätökset tekeekin joku muu kuin minä mahdollisesti. Ja se on minusta aika, aika turhauttavaakin, koska voimme tehdä työtä hikihakussa ihan, hatussa ihan henkihieverin asti ja sitten joku pistääkin jarrut päälle, heittää kapuloita rattaisiin ja siihen loppui se tie. No sitten rikkidioksidipäästöjen valvonta-alueiden laajentaminen, pidentäminen. Minä uskon, että välimerkin pääsee siihen mukaan aikanaan. LNGstä vielä. Olin yllättynyt LNGstä, koska kun ajattelin silloin, kun öljyn hinnat laskivat 48 dollariin barrelilta, mitä se nyt olikaan se hinta, niin silloinhan ei olisi tarvittu LNGhen sitoutumista. Mutta kaksi suurinta kansaa, jotka, sitou, jotka sitoutu, sitoutuivat tähän, oli, oli, oli Malta ja sitten myöskin Itämeren alueen mm, tärkeä satama. Toivottavasti tämä myöskin jatkuu. Sitten joku mainitsi jätevedet, alusten jätevedet. Jäte, jätevesiä on parempi käsitellä satamissa – mutta täytyy varmistaa, että satamilla on tarvittava infrastruktuuri jätevesin vastaanottamiseen. Ja sen takia me tuemme sellaisia ohjelmia, joilla pyritään parantamaan alusten jätevesien eliminointia. Sitten koulutus ja siihen vaikuttaminen. Tämä olikin koordinaattorin toiminnan kannalta tärkeä kysymys ja se täällä esitettiin. Olin kovin tarkkana, sii, tarkkana ja huolissani, kun kävin tietyissä satamissa siitä, että siellä yritettiin rakentaa vahvasti risteilyteollisuutta, mikä on ymmärrettävää. Mutta nämä risteilyalukset sitten ottivat vastaan 5-6 tuhatta ihmistä. Ja jos on kolme tuollaista alusta satamassaan, kolme tai neljä tällaista alusta satamassaan, niin Maltan tapauksessa niin kuin kävi, niin näiden alusten sisältävä väkimäärä on suurempi kuin mitä Vallettan kaupungissa asuu ihmisiä. Ja mitäpä tapahtuisi silloin, jos jokin menisi vikaan? Malta, voidaan niin rehellisesti sanoa, että me emme edes, meillä ei ole edes suunnitelmia sellaisen varalta. Ja niinpä he päättivät, että olisi hyvä pitää puheenjohtajakauden aikana sellainen harjoitus, jossa, jossa helpotamme esimerkiksi evakuointitoimia. Ja teimme samanlaisen harjoituksen myöskin Espanjassa. Käytimme ranskalaisia ja espanjalaisia ö, hätäpalveluita apunamme ja tämä harjoitus meni oikein hyvin pelastuspalveluita siis. Eli olemme todella tietoisia siitä, että jos risteilyaluksilla jotakin menee vikaan, toivomme tietysti, että mitään ei tapahdu, mutta jos näin käy, niin olemme tietoisia, mitä, mitä äh, se voi aiheuttaa, ja sen takia täytyy olla suunnitelma sen varalle. Eikä kyseessä ole pelkästään tilaiset, sellaiset tilanteet kuin Concordialla Italian, Italiassa oli, vaan Esimerkiksi alueella voi olla esimerkiksi legionella bakteeria, joka voi aiheuttaa ongelmia koko satama-alueelle ja kaupungille. Sitten muuttoliikkeeseen liittyvän kysymykseen luulakseni vastasinkin. Ja sitten pohjoinen ulottuvuus. Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että Pohjanmeren reitti tai Pohjoisen meren reitti ei näy siellä kartalla, mutta se näkyy aikanaan. Ihan kiinnostuksesta kerrottakoon, että moottori, merten moottoritiet ö, ulottuvat suurin piirtein Liverpooliin asti sinne Atlantille asti. Eli kyllä me siellä piirtelemme karttoja jo, jossa myöskin Pohjanmeri olisi mukana. Mutta se on tällä hetkellä vasta suunnitelmavaiheessa, koska täytyy ensin Venäjän kanssa saada asiat hoidettua. Ja Venäjä on, jos Venäjä on kiltisti siinä vaiheessa vai onko se paha poika, mutta me olemme täysin tietoisia tästä Pohjanmeren reitistä ja olen iloinen, että mainitsitkin mainitsit sen pohjoisen ulottuvuuden, koska se tarkoittaa sitä, että voin sanoa, että jäänmurtaminen, jäänmurtaminen joka on hyvin tärkeää, jota kukaan Euroopassa jokin ymmärrä. Kyproksen ministeri oli aivan ällistynyt, kun mainitsin suomalaiset jäänmurtajat. Hän ei ymmärtänyt yhtään, mistä on kyse. Mutta tämä on aivan olennainen osa sitä, että Itämeren alueella vesireitit pysyvät avoimena. Ja toivottavasti sitten pohjoisen, pohjo, pohjoisen merireitti myös, Koillisväylä. Ja me olemme myöskin antamassa ruotsalaisille, ei vain suomalaisille jäänmurtajille rahoitusta. Ja olemme käyneetkin siellä täältä parlamentista. No Kiiv mitä tapahtuu rauro risteilyiden kanssa, mitä voimme tarjota sille? Sisämeri, tai anteeksi, lähimeri, meren kulkuun on käytetty paljon varoja ja aikaa, ja rauro lauttojen kehittämistä on tarkasteltu erityisesti, jotta voitaisiin ottaa käyttöön vaihtoehtoisia polttoaineita. Mutta kun puhutaan turvallisuudesta ja koulutuksesta, niin kyse ei ole pelkästään risteilyalukset, ei Queen Victoria ja Queen Elizabethin, jossa voi käydä manikyyrissä ja niin edespäin, vaan puhumme kokonaisvaltaista turvallisuudesta. Tilanne ei ole niin akuutti noilla alueilla, aluksilla, koska Yleensä siellä miehistönä on Euroopan kansalaisia, mutta siitä huolimatta ajattelemme, että heitä on syytä kouluttaa enemmän. Miehistöä on koulutettava LNGn käytössä ja miten se toimii se aineena ja niin, että miehistä tietää täysin siinä vaiheessa, kun he menevät sinne töihin alukselle oli se sitten Itämerillä tai Englannin kanaalissa. Onpas minulla täällä kysymyksiä, olin vasta puolivälissä. Claudia Portugalista. LNG minun mielestäni on se tie, jolla täytyy edetä. No metanol, en ole välttämättä niin sitoutunut siihen ajatukseen, että ehdottomasti LNG pitää olla se vaihtoehto. Tärkeintä on, että vaihtoehto on puhdas. Useimmille tapa- useimmissa tapauksissa LNG nousee esiin. Risteilyalusten turvallisuuden ja mainitsinkin. Ja sitten äärialueiden eh, liikenneyhteydet mantereeseen, siitä jo mainitsin puheessani. Tämä on minulle tärkeä aihe. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että merten moottoritiet-ohjelma yhdistää ydinsatamia toisiinsa. Ja haluaisin, että se tilanne muuttuisi hieman niin, että ydinsatamat yhdistettäisiin muihin satamiin, koska ydinsatamat ja nämä yhteydet ovat tärkeitä muille satamille myös, eli näille kaukaisille alueille ja mm, kaukaisen alueiden ja mantereiden väliset yhteydet ovat tärkeitä. Ja sitten Kyrgios uusi teknologia EUn aluksilla ja uudet EUn alukset. Ja sit, siitä jo hieman mainitsenkin. Ja sitten maantieteellisten alueiden tuominen yhteen. Kuten sanoin Claudialle, niin meillä on alue, joka tai on kes, keskusalue ja sitten on ka, kaukaisempia, etäisempiä äärialueita, joiden välistä liikennettä yritämme edistää. Ja näin yritämme tällä hetkellä toimia. Sitten Jackille. Euroopan parlamentti on aina tunnustanut merenkulkualan tärkeyden. En ole varma, ovatko muut niin tehneet, mutta täällä parlamentissa kyllä joo. Ja Liverpoolin Atlantic-ohjelma on 1,8 miljoonan arvoinen. Tällä hetkellä rahoitusosuus on sen verran. Ja Bogislav puhui ää, lähimerenkulusta ja kohesiosta. No tässä vetoan teihin. Tai annan teille lupauksen. Kun kohesiokonsepti annettiin jäsenvaltioille, niin kaikki muut paitsi Kreikka käyttivät mm, kohesiorahoja muuhun kuin merten moottoritiet ohjelmiin. Jäsenvaltiot eivät olleet ollenkaan kiinnostuneita investoimaan merten moottoritiet-ohjelmiin. Ja siinä tarvitsen nyt teidän apuanne, jotta saisitte taivuteltua jäsenvaltioittenne hallitukset siihen, että osa kohesiorahoista pitäisi ohjata merten moottoritiet hankkeisiin. Ja sitten Stettinista mainitsitte, että se ei päässyt mukaan, mutta syy siihen on vain se, että Puolan hallitus ei esittänyt hakemusta, joten valittakaa sinne suuntaan. Ja sitten Mari Kristin. En sano sinulle, että emme tue reittejä. Ja 2010 Marko Polo-ohjelma oli se vastuunalainen, eikä merten moottoritiet ohjelma, eli valitukset pitää ohjata sinne Markopolon suuntaan. Me emme tue todellakaan reittejä kilpailupolitiikan takia. Me emme voi antaa millekään reitille rahaa jonkin toisen reitin sijaan. Olen samaa mieltä, että merten moottoritiet käynnistyi hitaasti, mutta ei se suinkaan paikallaan polje. Polje se kulkee nopeammin nyt kuin aikaisemmin. Mehän saamme tuloksia aikaiseksi tai sitten emme saa. Mutta minä olen vakuuttunut siitä, että saamme tuloksia aikaiseksi. Voitte nähdä, että me, tällä hetkellä meillä on nelinkertainen määrä hankkeita siihen verrattuna, mitä me voimme rahoittaa. Näkyyhän se edistys jo siinä. Sitten Lusille. Sitten puhdas eh, merenkulku. Tietysti polttoainekysymys on tärkeä ja sitten puheessani puhuin myös puhtaasta ilmasta, että puhdas ilma on asia, jonka parissa on työskenneltänä vielä. Sitten Ines, merenkulkuliikenteen lisääminen tai lisääntyminen. No, kyllä me Kyllä se varmasti tulee lisääntymään, nälkä kasvaa syödessä, mutta 40 prosenttia EUn sisäisestä kaupasta tapahtuu meriteitse, vesiteitse, 40 prosenttia ja 70 prosenttia EUn ulkoisesta kaupasta tapahtuu myös vesiteitse. Mutta siitä me emme kuule, koska äh, kontit eivät äänestä, konteilla ei ole äänioikeusta, Toiv- to- oikeutta, toivon, että niillä olisi mutta siksi emme näistä asioista kuule. Mutta mainitsitte hyvän pointin. Kolmannet valtiot. Meillä on joitakin hankkeita kolmansien valtioiden kanssa. Meillä on tuoreen, ö, tuoreiden elintarvikkeiden käytävä Israelin, Palestiinan kanssa ja myöskin Marokon kanssa yhteistyötä. Ja jos siirrytään Atlantille, niin toivottavasti saamme luotua yhä enemmän yhteyksiä Pohjois- ja Etelä-Amerikan kanssa käyttämällä Atlantin kaarta. Ja sitten sisävesireitit Kallalle. Tiedän, kuinka Kalla on turhautunut Tonavan tilanteeseen, mutta sitten siirrytään Michaelin Saksa. Raskas polttoöljy ja diesel, puhuit siitä. Minä haluan eroon raskaasta polttoöljystä ihan ilmeisistä syistä. Ja tuulisten satamien välttäminen, tämä on uusi juttu minulle. Tällaisten satamien välttäminen on yksi kysymys tietenkin, mutta on tietenkin huono juttu, että on satava. Satama rakennettu sellaiseen paikkaan, johon ei, jota ei pystytä käyttämään vaikkapa pohjoiseen satama, joka on 11 kuukautta vuodessa jäässä. Eli täytyy miettiä näitä kysymyksiä, kun rahoituspäätöksiä tehdään. Sitten harmaat ja mustat vedet, niistä jo puhuinkin. Ja sitten sähköstä. Meillä on hanke, jolla tuemme, jonka kautta tuemme Itämeren alueella risteilevää sähkölauttaa. Eli siellä tuomme oman pienen panoksemme tähän asiaan ja toivottavasti tätä voidaan viedä, kehittää edelleen eteenpäin. Ja sitten risteilyalueiden hallintaan ja johtamiseen olen jo vastannutkin. Meidän täytyy saada koko risteilytoimiala mukaan toimimaan kanssamme. Jos nyt joku kysymys unohtui, niin pyydän anteeksi, mutta luulen, että vastasin kyllä kaikille. Thank you very much. I think... Kiitos Brian. Sait koko joukon äh, kohteleisuuksia. Enpä muista, että olisit saanut näin paljon kohteleisuuksia silloin, kun puheenjohtajan pallilla istuskelit. No, tosi mukavaa, että olet täällä. Tämä oli ilo meille ja kiitos kaikesta. Ja tavataan ensi viikolla Rotterdamissa. No, Rotterdamissa jotkut teistä sitten näkyvät. Paljon kiitoksia lämpimistä tervetulosanoistanne ja onnea kovasti työhönne. Ja vuoden päästä sitten palaan tänne kertomaan tarkemmin, kuinka asiat edistyvät. Ja toivottavasti te sitten annatte oman panoksenne sillä välillä meidän politiikan tekoomme. So, wir bleiben im Grunde bei dem Thema. Jäämme käsittelemään tätä aihetta. Eli lait, lautojen mahdollisuuksien hyödyttäminen rannikkoalueella ja sisävesiväylillä. Panos eri liikennemuotoja yhdistävässä matkustajaliikenteessä. Esittelijä on Keith Taylor. Ole hyvä, Keith. Well, hi. Thank you much. Uh, Kiitos paljon puheenjohtaja. No niin, hiljaisuus. Meidän pitää... Meidän täytyy nyt jatkaa välittömästi aikataulusta johtuen, mutta voitte poistua huoneesta ihan hiljaa. Okay, well, thank you, Chair. I think that uh, everybody's... No niin, nyt kaikki lähtevät hiljaisuudessa. Kiitän mahdollisuudesta puhua täällä tänään, sillä tähän mennessä Euroopan parlamentissa ei ole johdonmukaisesti käsitelty mietinnössä lauteen mahdollisuuksien hyödyntämistä. Ja on erittäin tärkeää, että me voimme kuulla sidosryhmien näkemyksen tässä asiassa. Odotan innolla yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Odotan heiltä hyvää panosta. Lautojen mahdollisuuksien hyödyntäminen myös promojen käyttö voi olla tärkeässä roolissa sen suhteen, että saavutetaan kestävämpi eurooppalainen liikennesektori. Tämän mietinnön puitteissa olen katsonut niitä ulottuvuuksia, jotka liittyvät turvallisuuteen, rajatylittävään yhteistyöhön, ympäristöstandardeihin ja kilpailukykyyn myös siihen, että kiinnitetään huomiota matkustajan oikeuksiin, esteettömyyteen ja niin edelleen. Usein Euroopassa liikutaan tieliikenteen avulla. Tämä aiheuttaa pullonkauloja, ruuhkia ja ongelmia Euroopan teille. Uskon, että on erittäin paljon potentiaalia sen suhteen, että käytetään vesi millä tapahtuvaa liikennettä. Tämä tuo laatua, parempaa liikennöin, paremman liikennöinnin laadun, mutta tämä myös vähentää hiilidioksidipäästöjä ja ruuhkia. Euroopan maantiede on sellainen, että vesiliikenteelle on erittäin paljon mahdollisuuksia, on erittäin paljon väyliä, pitkiä rannikkoalueita, jokia ja saaria. Lisäksi Euroopassa on erittäin paljon alueita, joissa risteilyaluksella tai lautalla matkustaminen olisi nopeampaa, halvempaa ja kätevämpää. Tämä lisäisi alueiden sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia ja samaan aikaan suojeltaisiin Euroopan, eurooppalaisten terveyttä ja turvallisuutta. Vesiliikenne on hyvä mahdollisuus myös sisävesi, sisävesillä. Siksi onkin tärkeää, että saadaan vesiliikenteestä lisätietoja, varsinkin rajat ylittävä matkustajalautta ja liikenne osoittaa potentiaalin kysynnän ja mahdollisuudet, joita sektori tarjoaa. Lisäksi on tärkeää nähdä, kuinka, mikä on käyttöaste lautoilla ja nä, tätä mahdollisuutta tulisi käyttää turismin kohdalla hyväksi. Sukkula lautoilla olisi erittäin hyvä mahdollisuus parantaa kaupunkiliikennettä. Se, se toisi lisää matkustusmukavuutta ja suojelisi ympäristöä tiheään asutulla alueella. Meidän pitäisi miettiä myös mahdollisuutta, voisivatko alukset antaa turistimahdollisuuden ja henkenjäämiskeinon syrjäisille seuduille. Alueiden yhdistäminen ja yhteentoimivuus muiden mm, liikennöintikeinojen kanssa ovat tärkeässä roolissa ja on hyvä ottaa huomioon kaikkien matkustajien tarpeet ja oikeudet, myös he, joilla on liikuntarajoitteisia, olisi hyvä kiinnittää huomiota myös työmatka matkustajiin. 400 miljoonaa matkustajaa käyvät Euroopan unionin satamissa ja monet, monia kuljetetaan eri jäsenvaltion samojen kaupunkien välillä, äh, saman maan kaupunkien välillä. On, tämä on ihan panostettu turvallisuus on paremmalla tasolla matkustajalautoilla ja lisäksi ne ovat olleet avuksi pelastusoperaatiossa. Kotimaisia äh, tieteen jäsenvaltion sisällä tapahtuvaa matkustusta tehdään aluksilla, jotka noudattavat yhteisiä turvallisuussääntöjä, mutta olisi myös mahdollista poistaa päällekkäisiä sääntöjä ja katsoa, että olemassa olevat säännöt pannaan paremmin täytäntöön. Investointitutkimukseen ja innovatiivisiin teknologioihin, esimerkiksi ö, tuuli, aurinkoenergia ja niin edelleen voisivat tehdä tästä jo melko puhtaasta liikennemuodosta vielä energiatehokkaamman ja puhtaamman. Tätä silloin pitäen EU rahoitteet FC Interreg ja muut tulisi valjastaa tämän matkustusmuodon käytettäväksi. Odotan innolla tulevia kuukausia työskentelyä asian parissa. Kiitokset sitten Salvatore Poliese. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Luin huolella tämän projektin selosteen ja minun mielestäni tämä on todella kattava ja täydellinen Taylorille kiitokset. Tämä raportti etenee nimenomaan tämän toimialan voimauttamiseen ja siinä otetaan huomioon sekä morfologiset että maantieteelliset piirteet, jotka voivat antaa mahdollisuuksia erinomaiseen kehitykseen. Ja olen luottavainen sen suhteen, että käytetään maaliikenne mahdollisuuksia hyväksi myös ja liitetään ne yhteen eh, vesiteiden kanssa ja myöskin lentoliikettä yhteisrahoitteisesti Euroopan unionin varoista pitäen mielessä myöskin eh, kaupung, kaupungin julkisen liikenteen yhteydet sekä myöskin päästö- vähennysten tavoitteet matkustajalusten kohdalla. Ja olen samaa mieltä ilman muuta siitä, että pitää parantaa turvallisuutta esimerkiksi parantamalla koulutusta, henkilökunnan koulutusta. Hieman minua hämmentää muutama asia, jotka tässä nyt ilmaisisin. Eli että perustettaisiin eurooppalainen eh, sisävesi liikennevirasto. Kannattaa nyt miettiä, että onko järkeä perustaa uutta rakennetta vai käyttää jo olemassa olevia rakenteita. Mutta kokonaisuutena ilman muuta annan hyvin myönteisen hyväksyntäni ja lausuntoni tästä, tästä raportista, eli onnittelut. Ja sitten Marias Kirkos. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Minä haluaisin myös kiittää esittelijä Tayloria tästä hyvin äh, laajasta äh, mietintöluonnoksesta. Yleisesti ottaen voimme tätä tukea, koska on hyvin tärkeää, että alukset niistä syistä, mitä Taylor mainitsi, ovat paremmin käytettävissä. Täytyy myös tehdä hyvin selkeästi ero risteilyalusten ja äh, henkilöalusten välillä, koska tässä on otettu risteilijät myös mukaan mutta ne kuitenkin tarjoavat eri mahdollisuuksia, niillä on erilaiset säännöt ja esimerkiksi risteilyaluksillahan on näköisiä harrastusmahdollisuuksia, mitä tavallisilla matkustajalaivoilla ei ole. Sen lisäksi täytyisi tukea vahvemmin Asoreilla, Madeiralla ja muilla reuna-alueilla olevia alueita ja saaria. Kysymys on sekä matkustaja- että rahtiliikenteestä, joka on erittäin tärkeää asukkaille, mutta sitä täytyy taloudellisesti tukea enemmän niin, että voidaan ylläpitää lauttaliikennettä läpi koko vuoden. Sitten on tiettyjä alueita, jotka kärsivät erityissä olosuhteista, kuten esimerkiksi tuolla Baltian maat. Sitten meillä on Välimeri, jossa oikeastaan lähes puolet kaikista palvelusta tarjotaan siellä. Ja että nämä alukset olisi uuden aikaistettava. Tärkeää olisi myös huomioida, mihin satamiin nämä alukset voivat ajaa ja että näissä satamissa olisi mahdollisuus yhteyksiin esimerkiksi rautateihin, että multimodaalisuus toteutuisi. Sen lisäksi satamiin pitäisi olla helppo päästä. Monet tiedot osoittavat, että on tehtävä vielä paljon myös matkustajaturvallisuuden parantamiseksi. ja että matkustajat eivät koe esteitä käyttäessään näitä aluksia. Ja turvallisuus on tärkeää etukäteen, eikä sitten vasta jälkikäteen. Sen lisäksi täytyisi myös ajantasaistaa nykyiset direktiivit ja esimerkiksi nimenomaan matkustajaturvallisuudesta. Ja tämän pitäisi olla työmme keskiössä. Kiitos, kiitos Keith tästä sinun mietinnöstäsi. Hyvä, että me käsittelemme tätä nyt. Ja on yksi asia, johon minä nyt todellakin puuttuisin. Minusta on hyvä, että vihreä esittelijä sanoo, että ää, sinne pidät tätä vihreänä keinona Luonnollisesti näitä voidaan huomattavasti parantaa, mutta toki tämä nyt on kohtuullisen kestävä matkustuskeino. Ja on hyvä, että meillä on meriteitä, oli se sitten rahtilaiva eli matkustaja-alus, mutta sitä kautta voidaan ehkäpä kuitenkin pienentää jossain määrin äh, ruuhkia maanteillä. Ja tärkeää, että tässä puhuttiin jo monista asioista, äh, eli Esimerkiksi se, että huomioidaan yhteydet saarille. Siellä onkin paljon aluksia ja lauttoja. Ja tämä sopii hyvin myös tähän merten moottoritieteemaan, koska luonnollisestikaan kaikkia ei voida joka paikassa rahoittaa, mitä ihmiset mielellään haluaisivat. Yksi asia, jota haluaisin painottaa, nimenomaan nämä risteilijäalukset, joka on tällainen kasvava sektori, jota yhä useammat ihmiset haluavat, soveltuu erityisen hyvin ihmisille, joiden on vaikea liikkua. Esimerkiksi minun siskoni ja, ja, ja hänen appensa tekivät tällaisen risteilyn. Ja he sanoivat, että se on sellaista, mitä voi ainakin 80 asti harrastaa. Ja se on mielestäni hyvä tässä ikääntyvässä yhteiskunnassa. Eli jos me haluamme enemmän aluksia, me tarvitsemme myös pätevää henkilökuntaa, ja täytyy huolehtia siitä, että nämä alukset äh, pysyvät puhtaina. Sen vuoksi on erittäin hyvä, että äh, me nyt jo käsittelemme paljon näitä vaihtoehtoisia polttoaineita ja puhtavat polttoaineet ovat oikeastaan edellytys sille, että voidaan puhua tästä niin kutsutusta äh, vihreästä sinisestä kasvusta. Sen vuoksi viimeisenä asiana vielä satamavarustukset ovat tärkeitä. Me olemme puhuneet tästä mustasta jätevedestä joka, josta täytyy huolehtia. Ja tätä kapasiteettia täytyy löytyä kaikista satamista. Ja sitten vielä lopuksi täällä ehdotettiin, että olisi tällainen erityisvirasto. No, itse minä olen kiinnostunut nimenomaan näistä meri, merta koskevista asioista, niin tämä kuulostaa ihan mielenkiintoiselta, mutta en ole kuitenkaan valmis polkaisemaan pystyyn uutta virastoa, koska meillä on jo koko joukko virastoja. Et Eli se, että lähettäintiin tässä perustamaan uutta virastoa, maksaa aika paljon rahaa, mutta ehkäpä sitä saadaan jostain. Mutta odotan mielenkiinnolla varsinaista keskustelua mietinnöstä. Kiitos sitten Mari-Kristin Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Taylor. Tämä mietintö luonnos vaikuttaa yleisesti positiiviselta meidän ryhmälle. Minulla on muutamia epäilyksiä, jotka haluan nyt nostaa esille on kuitenkin itsestään selvää, että rannikkoliikenne on ja sen tulee olla intensiivisempää. Olin erittäin yllättynyt, kun kuulin, että komissio ei ollut vielä tehnyt yhteenvetoa erilaisesta rahoituksesta, jota on olemassa sisävesi- ja lauttaa matkustajaliikenteelle. liikenteelle. Olisi hyvä, että on olemassa sisämarkkina-alue sisävesiliikenteelle. Täällä on ehdotettu, täällä ehdotetaan uutta virkakoneistoa, joka tekee näitä suosituksia sisävesiliikenteelle. Ja tässä Mutta tässä haluttaisiin myös toisaalta suojella matkustajia. Ei pidä myöskään liikaa kiinnittää huomiota ilman saastumiseen. Tämä saattaa aiheuttaa haitta-alalle ja lisäksi ei-fossiilisten polttoaineiden käyttö ei ole ratkaisu kaikkeen saastumiseen. Tässä ei tule luulla, että ratkaisut löytyvät taikaiskusta. Kansainvälisen sopimuksen on noudatettava, se on siis itsestään selvää, ja pk yrityksellä on oltava tärkeä rooli lautta liikenteessä. Taylor tiedän, että te olette yhdistyneestä kuningaskunnasta, kuten Harry Potter, se olette, kuten taikuri, niin no, sitä toivon myös. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Fotis Karamitsus komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and thank, uh, Kiitos eh, puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle ja kaikille kollegoille. Tämä on ensimmäinen ponnistus ja yritämme toki osallistua omalta osastamme tämän eh, mietinnön parantamiseen ja antaa teille sellaista informaatiota ja tietoa, jolla pääsette eteenpäin. Muutama asia kuitenkin tästä mietinnöstä. Ensinnäkin Pidämme hyvänä tätä osaa, jossa puhutaan tästä tällaista rahtia matkustajaliikkeen yhdistämisen hyödyistä. Siis meillä on matkustajalaivat, joka on tällaista matkustamista, ja sitten on kaikkea tätä lyhyen matkan aktiviteettia, ja tästä noin 95 prosenttia on rahti- ja matkustajaliikkeen liikenteen yhdistelmä. Eli ei ole vain liikennettä. Tämä täytyy myös muistaa ja ottaa huomioon myös jatkotoimissa. Mitä tulee matkustaja-alusten turvallisuuteen, viime viikolla maanantaina vai tiistaina komissio hyväksyi kolme toimenpidettä, jotka ovat oikean suuntaisia ajatellen teidän mietintöänne. Ensimmäinen on matkustajien rekisteröinti, jota on jo parannettu. Muistan, että tämän onnettomuuden Kreikan ja Italian välillä, jossa meni ainakin kolme viikkoa, että saatiin tietää, kuinka monta matkustajaa oli kadonnut, koska järjestelmät eivät toimineet. Joten nyt me edustamme, e- esitämme tähän parannuksia. Toinen on se, että parannettaisiin turvallisuusmääräyksiä kotimaisille aluksille uuden refit lähestymistavan mukaisesti. Ja kolmas liittyy näihin, tähän valvontaan, jota tehdään aluksille. Eli nämä kolme pitävät meidät kyllä aika kiireisenä. Komissio tulee ehdottamaan näitä nyt ensi vuonna, joka ja komissio tulee ehdottamaan, että se olisi merenkulun teemavuosi. Sitten mitä tulee tähän ympäristöpuoleen, on monia asioita, mutta vai, tässä nyt on keskitytty CO2-päästöihin. Ja katso, äh, jos, ja, ja siis tämä Euroopan lainsäädäntö, jota meillä nyt on, se tullaan korvaamaan tällaisella äh, globaalilla päätöksellä, josta keskustellaan tällä hetkellä äh, IMOssa. Ja tämä tulee olemaan helppo äh, ottaa käyttöön. Sen lisäksi ympäristöaspektien lisäksi muistan, että meillä on tämä merenkulkustrategia ja on tärkeää muistuttaa, että ne viisi aluetta, joita seurasimme ovat hyvin valide, ovat valideja vielä täällä. Eli siis turvallisuus ja sitten ähm, tehokkaampi kuljetusvesitse. Tärkeää on myös parantaa tätä short sea shippingia, lyhyitä matkoja. Ja sitten äh, tämä äh, päästöjen vähentäminen – Ja sitten asia, joka ei ehkä ole niin tärkeä, se miten me voimme tehdä laivauksesta kilpailukykyisempää kansainvälisesti. Että huomioitaisin tämä, että päätöksiä tehdään kansainvälisellä tasolla. Ja neljäs asia, joka on erittäin tärkeää, jota pitäisi tässä hieman enemmän valottaa, on se, että parannetaan merenkulkijoiden pätevyyttä niin, että me voimme parantaa työllisyyttä myös Euroopassa. Nykyinen kriisi kriisiä tässä on suuri potentiaali, että me saisimme näitä nuoria tänne näille lyhyen matkan aluksille. Siellä ne haluavat ollakin, koska sillä tavalla he pääsevät useammin kotiin. Ja, mutta tällä tavalla he voisivat oppia myös ja olisivat kilpailukykyisempiä myös globaalilla tasolla, koska 40 prosenttia globaalista toiminnasta omistetaan Euro, eurooppalaiset omistajat omistavat 40 prosenttia globaalista aluksista. Ja sen vuoksi näillä merenkulkijoilla, merimiehillä on tässä tärkeä rooli. Eli eh, he saavat kokemusta tuolta meriltä ja sitten he palaavat eh, toimistoihin töihin ja tuovat sitten oman osaamisensa sinne varustamoihin ja sillä tavalla pidetään kilpailukykyä yllä. Joten toivomme, että esittelijä voisi näiden asioiden kohdalla ottaa nämä huomioon hieman enemmän Eh, koska tämä on nyt se mahdollisuus, mikä meillä on, ja komission jäsenhän tulee tänne saliin tässä myöhemmin ja kertoo, mistä ensi, mitä ensi vuonna eh, tullaan painottamaan. Ensi vuosi tulee olemaan merenkulku teemavuosi, ja on tiettyjä elementtejä varmasti, joista hän tulee puhumaan. Eli tässä mietinnössä tarkastellaan risteilijöitä ja matkustajaloksia, mutta täytyy huomioida kuitenkin enemmän tämä rannikkoliikenne ja lyhyet matkat. Ja sen lisäksi tämä äh, kansainvälinen osuus, joka on olemassa, jolla äh, on läheiset äh, suhteet Eurooppaan ja varsinkin niille ihmisille, jotka, jotka aloittavat näistä lyhyistä matkoista ja siirtyvät sitten globaaliin. No, minä voisin jatkaa puhumista tentiistä ja verkkojen Eurooppa-välineestä ja muista projekteista, joita meillä on, ja matkustajien oikeudesta, jotka nekin ovat tärkeitä. Mutta voimme käyttää aikaa me siihen, että teemme yhteistyötä osaltaamme esittelijän kanssa niin, että katsoa, mitä hän haluaisi ottaa mukaan mietintöönsä. Ja mitä muut kollegat katsoa, miten me voimme tätä parantaa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten vielä esittelijä Keith Taylor saa lopuksi puheenvuoron. Well, the last word. No niin, viimeinen sananen. Kiitoksia kaikille lämpimästä vastaanotosta mietinnölleni ja erityisesti varjoesittelijöiden taholta. Olen ottanut huomioon ne merkinnyt ne ylös ja olen huomannut, että useat ovat esittäneet huolen aiheita koskien tämän uuden viraston suhteen. Ja tämä on ilman muuta asia, josta täytyy keskustella vielä. Mutta on olemassa tiettyä vetovoimaa siinä, että saataisiin aikaiseksi johdonmukainen lähestymistapa viraston taholta, koska tällä hetkellä näitä asioita hoitavat lukuisat eri organisaatiot. Mutta luulen, että voimme vielä kehitellä tätä ajatusta keskusteluissamme edelleen. Sitten tunnustaminen ja lisäarvo ja lisähyödyt, joita vesiteitse tapahtuva liikenne voi tarjota erityisesti, kun sillä voidaan helpottaa ruuhkautumista. Ja se on ihan yleisesti ottaen vain mukavampi matkustustapa jos tarkastellaan koulutuskysymystä, jonka komissio mainitsi, ja onnettomuuksia ja koulutuksen pääsyä. No tänä aamuna ilman muuta mehän puhuimme sisävesi e, alan ammattipätevyyksistä asiantuntijoittemme kanssa ja kollegoittemme kanssa, joten kaiken kaikkinen mietintöön liittyvä kunnianhimo on sen kaltainen ajatus, että matkustettaisiin älykkäämmin ja vihreämmin. Ja otetaan sitten tässä matkan varrella huomioon kaikki nämä asiat, joita täällä on ehdotettu. Kiitos. Ja määräaika on 23. Kesä, 23. kesäkuuta kello 12. Ja näin valiokunnan kokous päättyy. Me jatkamme nyt koordinaattoreiden kokousta suljettujen ovien takana. Sen vuoksi odotamme tässä nyt eh, muutaman minuutin niin, että ne lähtevät tästä huoneesta, jolla ei ole oikeus osallistua